La séance est ouverte. No niin, kokous alkaa. Hyvät kollegat. Vähän hiljaisuutta. Nyt jatkamme kokoustamme. Ehdotan, että siirrymme Oitis kohtaan, kohtiin 6 ja 7. Kyse on keskustelusta vuoden 2014 talousarviosta. Tässä aloittiin pari, aloitettiin pari kuukautta myöhässä, koska viivästyttiin tuossa vuoden 2014-2012 monivuotisessa rahoituskehyskeskustelussa. Ja Lewandowski saapui meille esittelemään tuota ehdotusta tässä pari sen viikkoa sitten. Ja me olemme päässeet yhteisymmärrykseen Liettuan puheenjohtajakauden edustajien kanssa ottaen huomioon koko viivästyksen näissä hankkeissa. Ja olemme päättäneet sitten toinen ja kolmas syyskuuta ensimmäisen kolmikantaneuvotteluun järjestää. Ja tässä koordinaattorin kokouksessa äsken hyväksyimme tekstin, joka muistuttaa poliittisia suuntaviivoja Anne Jensenin mandaatista tässä ensimmäisessä kolmikantaneuvottelussa ja minä toivoisin ja ehdottaisin, että vastaan esittelisi tätä meille Monika Holmeier varmasti myös toisena esittelijänä asiaa selostaa. Ja sitten kuulemme teidän ajatuksianne, joten Ann, olepa hyvä. Yes, thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme laatineet tämän suositusluonnoksen ryhmien kesken trilogia varten, joka koskee vuoden 2014 budjettiluonnosta. Tehän tiedätte, että budjettia on lykätty ja lykätty, joten siitä ei keskustella vielä kesän aikana, vaan vasta syyskuun alussa. Ja tämä suositushan liittyy komission esittämään budjettiin ja toisaalta neuvoston Neuvosto on siitä, siihen ei ottanut kantaa, mutta me emme vielä tiedä mikä se on, joten me tulemme tekemään muutoksia ehkä tähän suositukseemme sen perusteella, mitä neuvoston, neuvostosta kuuluu. Suositusluonnos on aika lyhyt. Siinä viitataan tämänhetkiseen tilanteeseen, tämänhetkiseen monivuotiseen rahoituskehykseen, joka on toden tottakin tiukempi kuin aiemmin. Ja tässä puhutaan myös maksatuksiin liittyvistä kysymyksistä, joka <clears throat> on edelleenkin meneillään. Ja se tulee olemaan keskustelun kohde myös neuvotteluissa. Ensi vuonna kuulemme, tai siis komission ehdotuksesta käy ilmi, että ensi vuoden budjetti on pienempi verrattuna tähän vuoteen, eli kuudella prosentilla sitoumusmäärärahoja on vähennetty. Euroopan unionin budjetti on siis kutistumassa. Mitä tulee eri prioriteetteihin, eri otsakkeisiin, <clears throat> suositusluonnoksessa tarkastellaan tai puututaan sellaisiin asioihin, joita emme ole oikein ymmärtäneet. Esimerkiksi tutkimukseen varatut määrärahat Kosmeen ja Erasmukseen, kasvualueisiin, minkä, minkä vuoksi ne näyttävät sellaisilta, miltä näyttävät. Se, ei meitä, se meitä vähän askarruttaa. Niitä ei ole oikeastaan sillä tavalla etupainotettu kuin me olisimme halunneet. Ja sitten otsake 1b, erityisesti työ, nuorisotyöllisyysaloite on tärkeä asia. Siellä on etupainotusta ohjelmaa on kuitenkin tarkoitettu toteutettavaksi kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen ehkä saadaan lisärahoitusta – tai siihen tullaan ehkä käyttämään sosiaalirahaston rahoja, mutta se taas tarkoittaisi sitä, että vuonna 2014 muita varoja täytyy leikata. Ja meidän täytyy pohtia, mistä sitten ö, tämä uusi raha tulee, jos sitä tulee, ja mistä sitä otetaan pois. <clears throat> Kansalaisuus ja turvallisuus. Siihen liittyen huolenaiheemme on se, että kansalaisuusohjelmia on, niistä on nipistetty aika paljonkin, 20-25 prosenttia jopa, joten esimerkiksi sellaiset ohjelmat kuin Europe of Citizens tai Rights of Citizens ovat joutuneet vaikutuksen kohteeksi. Ja sitten otsake neljä siellä niin ikään on tapahtunut vähennystä, leikkauksia on tehty. Ja kehityspolitiikka, naapuruspolitiikka, jotka ovat korkean painopisteen politiikkoja, sielläkin on käynyt niin, että onra määrärahat, Palestiinan avustu, avustamiseen tarkoitetut määrärahat, ne on budjetoitu aika alhaisiksi verrattuna todellisiin tarpeisiin, eli se huolettaa meitä. Hallinnollisista menoista. Niihin liittyen huolen aihe on tämä vireillä oleva tuomioistuinjuttu. Mehän emme tiedä, tuleeko neuvosto sen menettämään, häviämään, siis tämän tuomioistuinjutun, jonka me olemme jonka osalta me olemme ostaneet, nostaneet kanteen. Sehän liittyy palkkojen sääntelyyn. Jos tämä juttu kääntyy työnantajan eduksi, niin siitä koituu lasku maksettavaksi ja sekin tulisi ottaa huomioon budjetissa. Ja sitten ovat nämä virastot, virastoja. Virastojen edustajia kuulimme tänä aamuna. He selittivät meille, millainen heidän tilanteensa on. Se, mitä kuulimme, oli hyvin huolestuttavaa. Se tapa, jolla komissio on hoitanut näitä leikkauksia, joita pitää tehdä virastojen hallintoon tai hallintoihin, ja erityisesti puhun tässä tiettyjen virastojen kustannusten pitämisestä matalalla, jotta rahaa saataisiin toisille virastoille, niin se on kyllä aika huono juttu on sellaisia virastoja, jotka ovat sanoneet kerta kaikkiaan, että eivät pysty hoitamaan töitään. Eli tällaisiin asioihin meidän täytyy kiinnittää yksityiskohtaista huomiota ja sitten erityisvaliokunnat tulevat tarkastelemaan omia, omiin toimivaltoihinsa liittyviä asioita, tulevat esittämään omia lausuntojaan. Me olemme jo saaneet lausuntoja erityisvaliokunnilta. He ovat ilmaisseet kantansa siitä, millaisiksi näkevät nämä eri politiikan alueet ja niihin tehdyt leikkaukset. Sitten haluaisin vielä mainita pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Tässä astun itse asiassa jo, tai siirryn jo keskustelemaan vuoden 2014 yleisestä talousarviosta ja siitä, kuinka pilottihankkeita ja valmistelevia toimia siinä on esitetty. Meillähän on sellainen menettely, joka menee niin, että hankkeet täytyy ensin esitellä komissiolle. Komissio sitten pohtii, ovatko nämä ajatukset toteuttamiskelpoisia. Ja 162 erilaista valmistelevaa ohjelmaa tai pilottihanketta on esitelty komissiolle ja niistä 132 oli aivan uusia aivan uusia hankkeita ja 30 oli, sitten noin 30 oli olemassa olevia hankkeita. Näiden hankkeiden luettelo, jotka siis, joiden summa on yhteensä 274 miljoonaa, niin niistä voimme sanoa, että 50 miljoonaa on varattu valmisteleville toimille ja 40 miljoonaa pilottihankkeelle. Eli tämä ei näytä ihan mallaavan, mutta komissio on nyt 80 eh, hankkeelle antaneet arvosanan lainausmerkeissä A, eli ne menevät läpi automaattisesti. 37 on saanut arvosanan B, tai merkinnän B, mikä tarkoittaa sitä, että ne saattavat olla toteuttamiskelpoisia, mutta niistä pitää vielä puhua. Ja sitten loput ovat saaneet maininnan C, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ehkä ei tulla toteuttamaan. Tietysti tietoa näistä asioista tulemme vielä välittämään teille kaikille, jotta ää, voitte perehtyä tähän tietoon. Tämähän on meille tärkeää tietoa siinä vaiheessa, kun päätämme, mitkä pilottihankkeet ja valmistelevat hankkeet ovat sellaisia, joita meidän on syytä tukea ja mitä taas ei. Kokonaissumman lisäksi, jota näihin hankkeisiin voidaan käyttää, sen lisäksi meillä on myös ongelma, joka liittyy kattoihin, eri luokkien, kat, maksuluokkien kattoihin, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että sillä, mitä voimme tehdä, on, sillä tulee olemaan tietty raja, raja tulee vastaan. Eli mehän yritämme tietysti noudattaa niin monta toivetta kuin mahdollista, mutta jossain vaiheessa meidän täytyy sitten tehdä päätöksiä, viedä eteenpäin sellaisia hankkeita, jotka todella ovat toteuttamiskelpoisia ja tulevat tuottamaan hyvää tulosta. No, tässä oli eh, esitykseni, joka liittyy suositukseen ja näihin hankkeisiin. Voin eh, todeta, että kun erityiskomiteoiden tai valiokuntien eh, kanssa keskustelin ensimmäisen kerran näistä asioista, niin viesti sieltä oli kyllä aika huolestunut, koska uudet, uusi puitteisto tarkoittaa sitä, että käytössä olevat summat ovat alhaisemmat ja tietyt hankkeet, kuten vaikkapa tutkimushankkeet, ovat sellaisia, että jopa 39 prosentin laskua on tiedossa. Parin vuoden kuluttua. Tietysti rahaa saadaan hiukan enemmän ehkä, mutta aika kummallista on, että näin kättelyssä heti lähtökohtaisesti tutkimusohjelmia nimenomaan leikataan, koska kuitenkin haluamme tutkimusta ja taloudellista kasvua, jota se tuo muassaan tukea. Neuvottelusta ei tule helpot, ei tule helppoja. Merci Anne. Kiitokset Anne ja Monika J'ajoute un commentaire optimiste. Ich habe nur gerade schmunzeln müssen bei dem Kommentar von Ann Jensen. Das ist Juuri piti tässä kuunnella Anne Jensenin sanomaa. No varmasti neuvottelut jättävät jälkensä kaikkiin ja Kerron tässä nyt lyhyesti budjettineuvotteluiden tilanteesta. Niin kuin viime kokouksessa jo puhuttiin, niin ei ollut vielä muutosta henkilöstösääntöihin eikä ollut vielä muutoksia monivuotiseen rahoituskehykseen. Tässä yhteydessä tuli päätös, että kahden vuoden aikana, 2013 ja 2014, olisi palkankorotukset jäädytetty. Budjetti pienenee 0,82 prosentilla tässä, niin että tässä voidaan selkeä pienentyminen noteerata. Jos tätä tulkitaan niin kuin viime viikkoina on tulkittu, niin nyt on lainsäädäntökäyden loppu Siinä on sitten päällekkäisiä palkanmaksuja ja muita seurauksia lainsäädäntökauden lopusta. Se ei ole enää 2,2 vaan 2,15 prosenttia, mutta se on yhä suurin osa noususta lainsäädäntökauden loppu. Han on kallis tapahtuma. Kroatia tarkoittaa 0,76 prosentin nousua, kun nämä lasketaan yhteen. Ja sitten tullaan 2,47 reaalikasvuun. Jos reaati otetaan siitä pois, niin ollaan 0,44 prosentissa, eli koko hallintokoneisto, jos vielä otetaan inflaatio huomioon, niin on selkeää miinusta. Kaikenlaisia justeokrauksia vielä on nyt ennen ensimmäistä käsittelyä ja ennen seuraavaa budjettivaliokunnan kokousta, niin mahdollisesti on loppuneuvotteluissa rigivaliokunnan kanssa ja myöskin, anteeksi, alueiden komitean ja sosiaali- ja talouskomitean kanssa, jossa on tiivistetty yhteistyö. Niiden kanssa siltä näyttää tällä hetkellä, että meidän lukumme sitten muuttuvat, kun näistä komiteoista tulee luvut tähän parlamentin osuuteen. Ne eivät ole enää sitten molempien komiteoiden budjeteissa yhteisiä keskusteluja täytyy vielä odottaa. Parlamentin hallinnolta, hallinnostakin on monia keskusteluita niin, että sitten lopulliset luvut on luonnollisesti syyskuussa käytössä. 3,29 ei ole enää tämä kasvu, vaan 2,47. Toisissa toimielimissä on seuraava tilanne. Tuomioistuimella on kasvu 0,2 prosenttia. Nyt kun komission kanssa on puhuttu vaihdosta tiettyjen toimien suhteen, niin tilinkatarkastustuomioistuimella on kasvua miinus 3,2, tai siis pienemmästä miinus 3,2 prosenttia eri tekijöiden vuoksi, joihin on ryhdytty tilintarkastustuomioiden sisällä. Talous- ja sosiaalikomitea 0,7 prosenttia kasvua, alueiden komitea 2,2 prosenttia kasvua, Oikeusasiamiehellä on suurempi kasvu 3,8 prosenttia ja tietosuojavaltuutettu kasvua 10,1 prosenttia. Olen ryhtynyt keskusteluihin tässä suhteessa siinä, että tietysti tietosuojavaltuutetun budjetti on joka tapauksessa niukka ja tästä syystä Saattaa tulla justeerauksia vielä eteen, ja, mutta niihin täytyy ryhtyä ehkä kahden kolmen vuoden sisällä. Ja ulkosuudenhallinnolla on 3,2 prosenttia nousua. Jot, sitten ne ovat painopisteenomaisesti pako, pakollisissa toimissa ja turvallisuustoimissa. Ja sitten vuokrat kasvavat, nousevat myös, eli nyt jos on vuokrattu kolmeksi kuukaudeksi viime vuonna ja nyt on 12 kuukautta vuokra-aika, josta pitää maksaa, niin se on kasvua budjetissa, mutta sitä ei voi välttää, koska vuokrat nyt täytyy vain maksaa. Tämä olisi itse asiassa yleiskatsaus tilanteeseen ja lukuihin muissa toimielimissä. Suurempia ongelmia ei tähän mennessä ole ollut, eikä myöskään epäsopua komission kanssa. Merci beaucoup, Monika Eider. Kiitokset, Monika. No niin, kiitos puheenjohtaja. Suuret kiitokset Jensenille, kun hän on valmistellut kolmikantaneuvottelua ja kiitos myös kaikille ryhmille, jotka ovat saaneet osallistua ja sitä kantansa tähän Minulla ei ole sen kummemmin sanottavaa tästä itse mandaatista. Me hyväksymme sen yleisluontoisesti kyllä oikein mielellämme, mutta jos ajattelemme tätä vuoden 2014 koko menettelyä, niin kyllähän tämä on aivan tuntemattomuuksien vuosi. Tässä ei oikeastaan tiedetä, mitä tapahtuu. On esisopimus tietysti monivuotisesta rahoituskehyksestä. Meillä on jo erinäinen ähm, komission esittämä talousarvioesitys, mutta kuitenkaan ei tiedetä, missä ollaan menossa. Eli edelleenkin tästä herää aika paljon kysymyksiä tulevien talousarvioiden näkökulmasta tällaista. Komissio varmaan tekee tässä työtä, mutta komissio ehkä voisi selostaa meille vähän tarkemmin, milloin oikeasti tällainen tarkistus saadaan aikaiseksi? Milloin saamme tästä kirjallista tietoa talousarviosta ja rahoituskehyksestä? Olemme tässä jo monet otte, monen otteeseen kuulleet esimerkkejä siitä, että joitain varo, varoja siirretään ja ennakoidaan vuosilta toisille ja siirrellään vuosien välillä, mutta eh, tässä kuitenkin vähennetään varoja kokonaisuudessaan. Jos ajattelemme Collecting Europe Facilityä esimerkiksi ja sen varain vähentämistä, mihin ne sitten laitetaan siitä saatavat. Ja minä, minua huolestuttaa kovasti juuri se, miten me oikeastaan jatkamme työtämme, koska meidän ehdotuksemme ovat neuvoston työn pohjana jos meillä vielä on tähän tehtävänä tarkistuksia tai sitten emme ole saaneet edes komission lopullista ehdotusta, niin ei tässä ole oikein järkevää tehdä työtä. Tässä on kaikenlaista huolta ja murhetta ja epävarmuutta olemassa. No ja sitten nämä eri ohjelmat, miten tämä vai, koko epävarmuus vaikuttaa ohjelmiin, vaikka Connecting Europe Facility ja moniin muihin ohjelmiin, vaikkapa niiden ensimmäisten vuosien toteuttamiseen. Tässä, jos me siis tässä puhu, päätämme näistä tietyistä summista, mutta sitten maksamme ne viipeellä tai muutamme näitä summia. Connecting Europe Facility kyllä on muutenkin jo kärsinyt tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ki- Eli, ja sitten näistä virastoista, siitähän on puhuttu jo tänä aamunakin ja täällä koordinaattoreissakin on puhuttu asiasta tosiaan virastojen kanssa tulee ongelmia. Monet ovat jo kommentoineetkin virastojen mandaattien laajentamista, tehtäviä laajentamista, mutta kuitenkin talousarvion vähentämistä. Tämä on hyvin huono tilanne. Neuvosto varmasti yksityiskohtaisesti kiinnittää huomiotaan juuri nimenomaan virastoihin ja oikein erityisesti sieltä ryhtyy leikkaamaan, joten tässä kyllä vähän erikoiselta nyt vaikuttaa tämä koko menettelytapa. Sitten näistä pilottihankkeista ja valmistelevista, no totta kai muutkin valiokunnat puuttuvat asiaan, mutta meidän on tehtävä päätös, joka ei todellakaan miellytä meitä kaikkia tässä valiokunnassa. Tämä on ikävää politiikkaa kyllä, en minä ollenkaan tästä niin kovasti tykkää, mutta mikä tahansa euro, jonka annamme tällaiseen pilottiprojektiin tai mihin tahansa talousarvion prioriteettiasiaan, niin me oikeastaan vähennämme sitä sitten muista budjetin otsakkeista, esimerkiksi nuorisotakuusta tai nuorisotyöllisyyspaketista tai niin poispäin. Eli nämä liikkumavarat vuosille 2014, 2015 2016 ja 2017 ovat aika pienet e- erityisesti tuon nuorisotyöllisyysaloitteen kanssa. Eli mikä tässä nyt on pääprioriteetti? Tämä vuosi? kyllä tulee olemaan oikein hankala. Ja vielä yksi kysymys sitten komission suuntaan Luonnostelmassa puhutaan maksu liikkumavarasta, siinä puhutaan kahdesta miljoonasta eurosta. No, käytännössä siis minkälaista liikkumavaraa ja joustoa ei ole. Ei ole rahaa mihinkään ennalta arvaavattomaan. Ei ole rahaa minkäänlaisiin laskuihin, joita me olisimme yksi kaksi unohtaneet maksaa vuonna 2013. Ei ole mitään liikkumavaraa myöskään tuota luokkaa viisi muokata, jos sitä esimerkiksi palkkoja täytyy ryhtyä justeeraamaan jollain tavalla. En tiedä, miten me oikeastaan nyt selviäydymme tästä maksuista sitten vuonna 2014. Tämä vaikuttaa hirveän monimutkaiselta, vaikka neuvosto tietysti kaiken maailman fiktiivisiä liikkumavaroja voi meille kyllä esittää, mutta todelliset laskelmat kuitenkin osoittavat, että en tiedä, miten ihmeessä me oikeastaan selviämme koko vuodesta. Kiitokset. Ja sitten Dominik Rikeen. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt aio toistaa äh, sitä, mitä täällä on jo sanottu, olen kuitenkin yhtä mieltä. Haluan kiittää esittelijää siitä tavalla, jolla hän puhui näistä hyvin hankalista olosuhteista. Se todellakin antaa meille ajatuksen ruokaa trilogimandaattia silmällä pitäen. Haluan kiittää siis Jenseniä hyvästä yhteistyöstä. Muutama huomio kuitenkin. Ensimmäinen asia, joka on ymmärrettävä, on se, että meillä ei ole marginaalia. Eli meillä ei ole mahdollisuutta reagoida, toisaalta reagoida ennakoimattomiin asioihin, mutta meillä ei ole myöskään mahdollisuuksia rukata tätä talousarviota – tässä seurataan budjettia budjetti kohta kohdalta, ei ole joustoa. Ja toinen asia, joka iskee, pistää silmään, on se, että tässä vähennetään jatkuvasti määrärahoja. Se on ihan ennen kuulumatonta. Uudet toimet edustavat noin 10 prosenttia, eli tässä on kyse budjetista, jos, jossa vain leikataan. Suuri osa äh, menee kokonaan. Ja kolmas seikka, jonka haluan sanoa, on se, että ähm, täytyy olla vähän valppana tämän neuvoston poliittista elehtimistä äh, silmällä pitäen. Toisaalta puhutaan etupainotteisuudesta, toisaalta takapainotteisuudesta, mutta kysymykseni komissiolle kuuluu seuraavalla tavalla. Kun saamme monivuotisen rahoituskehyksen, niin onko mahdollista antaa budjettivaliokunnalle ja ylipäänsä parlamentille jonkinlainen suunnitelma siitä, kuinka tämä CFPn etupainotus ja takapainotus tulevat toimimaan jonkinlaista tasapainotteluahan näiden kahden välillä täytyy toteuttaa. Ja parin vuoden kuluttua saattaa käydä niin, että ihmiset nimittäin joutuvat Ranskaan. Tai jos parlamentti antaa myö- suostumuksensa monivuotiselle talo- rahoituskehykselle, joka on näin tiukka, ää, niin saattaa tulla ongelmia äh, etupainottamisen ja takapainottamisen äh, tasapainotuksen äh, välillä. Se huolettaa minua. Tällä hetkellä vuonna 2014 meillä on tiukka budjetti, jossa ei ole mitään marginaalia, ei ole mitään mahdollisuuksia reagoida mihinkään ylimääräiseen – Eli kyllä, kun me neuvottelemme tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin paljon tässä tulee ongelmia olemaan, vaikka ei oikeastaan sitten lopulta ole mistä neuvotella. Ja sellainen asia, josta, jonka osalta täytyy myös olla valppaina, on se, että tämä taka- ja etupainotus, se täytyy jollain tavalla selvittää koko monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa – Eh, koska eh, ei voida tehdä niin, että eh, vasta jälkikäteen tietyin verukkein ruvetaan tekemään muutokseen tai keskellä mandaattia aletaan neuvotella uudestaan. Koska sellainen hän päättyisi, sellainen ei välttämättä päättyisi hyvin. se johtaisi siihen, että tiettyjä politiikkoja pitäisi purkaa ihan konkreettisesti. Täytyy ajatella kasvu pyrintöjämme ja Euroopan integraatiota, ja jos lähdetään tällaiselle frontloadingin ja backloadingin tielle, niin se ei välttämättä, silloin saatetaan tulla tehne, tehneeksi paha hallaa eri ohjelmille. Meidän täytyy yrittää säilyttää tasapaino koko monivuotisen rahoituskehyksen ajan. Kiitos. Kiitokset kollegat tästä, näistä tärkeistä kommenteista. Ja Jutta Hauko, olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Minä tietysti voin toistaa kaiken sen, mikä sanoin aamulla, kun meillä oli virastojen kanssa tapaaminen. Haluan kuitenkin rajoitautua siihen, että sanon, että se mitä komissio nyt talousarvioesityksessä on ehdottanut ei käy. Se on se ensimmäinen asia. Mehän tiedämme kaikki, miten virastojen budjetit laaditaan. Siellä on johtokunta tai hallintoneuvosto. Siellä tarkastellaan monivuotisia suunnitelmia. Sitten on työohjelma, joille me olemme sanoneet, että hyvä, hyvä suunnitelma, tehkää niin. Sen on myös tehnyt muuten myös komissio. He sitten laativat budjetin ja sanovat, että näin paljon tarvitsemme. Ja tämän kanssa he sitten menevät vastaaviin pääosastoihin. Sitten koko juttu päätyy budjettipääosastolle. Ja sitten se rumauttaa kaiken alas. Ja siinä on esitys. Sanoin tänä aamunakin että ei se ole prosessin loppu. Siis ei pelkästään kokemuksesta, vaan mit, mitä jo tiedämme nyt. Niin sillä perusteella neuvosto, kun puhutaan siitä pienestä rahamäärästä, joka virastoilla on käytössä, niin sitäkin vielä leikata. Vielä kerran leikata. juuri kun on ajateltu tätä lausuntoa meriturvallisuusviraston mandaatin laajentamisesta, niin olen sitä on ikään kuin lykätty syyskuulle. Koska kun meillä ei ole ratkaisua tähän ongelmaan, jonka näemme olevan olemassa. No niin se on. Meillä ei ole ratkaisua. Ei se käy. Siis European Maritime Safety Agency, ne mitä niiden pitäisi tehdä, ei onnistu 6,5 miljoonalla enemmän niin ja niin moneksi vuodeksi. Se on ihan höpö höpö. Mitä teemme? Jos nyt sitten käytetään se, mitä esittelijän ehdotuksessa liikennevaliokunta sanoi, ei 6,5 lisää, vaan 32 miljoonaa lisää, niin sekin on vähemmän kuin mitä virasto on jo laskenut itse. Mutta ei sekään näytä olevan realistista. Sehän kuitenkin tarkoittaa, että ainoa mikä on mahdollista on se, että me sanomme, että ne raha on käytössä. Komissio sanoo, enempää ei ole sisällä. Neuvosto sitä vielä leikkaa. Ja sitten meillä ei ole mitään muuta kuin mahdollisuus sanoa. On sitten ne ja ne ja ne tehtävät poistetaan. Muuten se ei onnistu. Tämä täytyy olla meille selvänä tämä asia. Ei voi pakata heidän harteilleen kaikkia hienoja, itsestäänselviä, loistavia juttuja tehtäviksi. Ja sitten, mitä on lainsäädäntöinä päätetty, niin sitä ei haluta maksaa. Piste. Nämä nyt ilmeisesti olisivat samat toimielimet. Parlamentissa vain äh, homma stemmaa. Eivät nämä neuvosto eri muodostelmat puhu keskenään. Toinen juttu sitten, mihin Dominic Riquet juuri viittasi ja mistä Eidakin kysyi. Milloin sitten saamme tämän korjaavan lisäbudjetin? Komissio ei siitä nyt enää puhu. Siis ilmeisesti on sopimus monivuotisesta kehyksestä ja mitä he ovat budjettina esittäneet, ettei se näin äh, onnistu, vaan täytyy olla näitä lisäbudjettia vielä. He eivät puhu siitä. Ensimmäinen, toinen, kolmas heinäkuuta budjettivaliokunta tapasi neuvoston. Ja hämmästyneelle yleisölle komissio selitti ensimmäistä kertaa sitten, missä on etupainotus ja missä on takapainotus. Ja siellä sitten ihmeteltiin. Takapainotus on horisontti 2020 Erasmuksessa. Tai missä se vielä oli? Se siis energia ja liikenne, tietysti molemmissa. Ja etupainotusta tulee rahoitukseen, koska kipeästi tarvitaan rahaa vuodessa 14 ITER ja Galileo kuka sitten uskoo ylipäätänsä, että se raha, mikä on takapainotettu, nähdään budjettilukuina koskaan. Eihän sitä kukaan ihminen usko. Neuvosto sitten sillä vaan nyökkää ja kaikki virkamiehiä. Ei ketään, joka olisi poliittisessa vastuussa, ei koskaan, missään. Tämä on ihan kauheaa. Eikä se ollenkaan käy näin. Ja nyt kun ei ole liikkumavaraakaan, Sitäkin neuvostossa valitetaan. He haluavat maksumääräyksiin vielä liikkumavaraa. Sen vuoksi he poistavat kaikissa mahdollisissa, tai maksusitoumuksia, niin sitten he poistavat maksumääräyksiä. Missä se joustavuusväline sitten oikeasti on? Sitähän voidaan käyttää, jos tulee jotain sellaista, jota ei pystytty ennakoimaan. Aina kun me keskustelemme budjettiasioista, minä en enää ymmärrä, että miten komissio tällä tavalla vetää komissiota kuin pässiä narusta, anteeksi neuvostoa kuin pässiä narusta. Kiitokset Jutta ja Hartong, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, mm, ei tätä varmaankaan hämmästytä, kun ilmoitan olevani eri mieltä kuin Jutta Haug. Tähän Holmajerille seuraavaa. Ovatko nämä virastot todellakin nyt etusijassa tässä koko neuvotteluissa, koko neuvotteluissa kuulin, että jäsenvaltioiden talous ovat, on tärkeällä sijalla ja myös virastoja, virastoista pitäisi sitten säästää. Puheenjohtaja, minä edustan täällä äänestäjiä, kansalaisia ja kansaa. Minä puhun täällä kansalaisten nimissä. Ja uskon, että on hämmästyttävää, uskomatonta, että virastot vain kerjäävät lisää rahaa. Mielestäni säästöjä pitää virastoista saada aikaan ja osa niistä voitaisiin kokonaan häittää. Kiitokset ja sitten Ryvi. Ja danke, ja Vorsitzender, on um pidä. Kiitos, puheenjohtaja. Jos on puhuva vakavasti, niin kyse on siitä, että kun ajatellaan Euroopassa olevia vakavia ongelmia, niistäkin täytyy täälläkin keskustella vakavasti. Erasmus nuorille yrittäjille. Siitä keskustelimme aamulla hyvin vakavasti. Iloitsen siitä. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ottavat vastuuta työllistämisestä, jotka huolehtivat siitä, että tällä alalla päästään eteenpäin ja edistymään. Olen ylpeä siitä itse asiassa, että yksimielisesti tänään kaikki ryhmät parlamentissa tutustuivat siihen ja tunnustavat, että 6 miljardin työllisyys- työllistämisohjelmassa Erasmus nuorille – on kulmakivi, sitä tarvitaan noin 6 prosenttia. Tulee uusi kulttuuri tästä, joka meille kaikille hyvin on tärkeää, jota myös työmarkkinaosapuolet tukevat vahvasti. 20 miljoonaa, joka tähän on ensimmäisenä vuotena katsottu, niin antaa mahdollisuuden myös saada uskottavuutta julkisuudessa, kun on leikkauskeskusteluja. Se tietysti laitetaan merkille, mutta että EU toimisi, että jäsenvaltiot sanovat, että meillä valitettavasti epä, jäsenvaltioissa on dramaattisesti epäonnistuttu työllistämisessä, niin siinä Euroopan unionin täytyy ryhtyä toimeen, eh, antaa tukea, ja se meidän tehtävämme on. Kiitos. Merci bien. Kiitokset. No niin, meillä on täällä myös komission talousarviopääosaston pääjohtaja Tervetuloa tänne. Tässä on nyt kuultu kysymyksiä ja muistuttaisin täydentäen sitä, että se sopimus, jonka olemme saaneet aikaiseksi, siis puheenjohtajistossa ja komissiossa yhdessä Irlannin pääministerin kanssa ja parlamentin puhemiehen kanssa, koostui se monista elementeistä, jotka siten toteutuvat vuosina 2014 ja 2015 talousarvioissa täydennyksenä etupainotteisuuden täydennyksenä, jota neuvosto on toivonut erityisesti nuorisoaloiteesta ja nuorisotyöllisyysaloitteen hyväksi. Ja tuo monivuotinen rahoituskehys on tosiaan saatu aikaiseksi etupainotteisesti ja tässä tuo horisontti 2020 Erasmus Plus ja COSME-ohjelma on tullut yhdessä jaetuiksi. Kuten tässä kollegat ovat jo sanoneet, niin tämän pitäisi johtaa lisää korjaukseen 2014 talousarvioluonnoksessa ja esittäisin myös toisen kysymyksen Eli jos ajattelemme neuvoston puheenjohtajaa ja nuorisotyöllisyysaloite kommentteja, samoin kuin myös lehdistötilaisuudessa esitettyjä kommentteja huippukokouksen jälkeen, ja niin hän myös toisti sen parlamentissa, ja hän puhui kahdeksasta miljardista kaikissa asiakirjoissa ja kaikissa tiedoissa kuitenkin puhuttiin kuudesta miljardista. No, onko tässä nyt sitten selvennystä vähän siitä, mistä tämä rahoitus oikein on kotoisin? Tämä on yksi esimerkki siitä, Dominik Rikeen esille ottamasta etupainettoisuuden etu, hy, myönteisyydestä, tiettyjen, toisten, tiettyjen summien käyttämisestä jo ennen muita. Ja tämä on tietysti tärkeää talousarvioviranomaisen näkökulmasta ja myös parlamentin näkökulmasta, mutta me tarvitsemme nyt sellaisen päivitetyn kuvan siitä, miltä tuo, nuo katot ja alakatot oikeastaan näyttävät Hyvä pääjohtaja, voisitteko sanoa meille tästä sanasen? Merci, président. Je, vais tenter... Kiitos, puheenjohtaja. Niin, kiitokset. Tämä budjetin koko ja liikkumavaran puute, no se on mekaaninen selvä seuraus tilanteesta, johon nyt olemme ajautuneet vuonna 2014 tässä uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. On siis selvää, että me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa täytyy toimia hyvin kurinalaisesti ja sitten kuitenkin on paljon ohjelmia vuodelle 2000, vuosiin 2020 mennessä. Rahoitus on kuitenkin heikompi tässä aluksi kuin lopuksi tänä kautena. Eli sanoisin, että on aika tavanomaista, että tässä kauden aluksi rahoitus mm, painotetaan näiden entist, edellisten laskujen maksamiseen. Siinä ei ole mitään sinänsä omituista. Tämä järjestelmä on ollut käytössä jo muutenkin pitkään. Joten näin ollen, jos ajattelemme tätä suhteellisen vaatimatonta maksutasoa, niin ei ollut järkevää eikä myöskään matemaattisesti mahdollista ajatella mitään toisenlaista pelivaraa tähän joustoa kuin olimme, olemme, ehdotta, olemme ehdottaneet. No sitten etu- ja takapainotteisuuden ero. Huomauttaisin tässä seuraavaa ensiksikin. Talousarvioehdotus, joka teille on välitetty, niin me emme ole siihen ottaneet mukaan sitä muokkausta, joka liittyi ohjelm, kos, näihin täällä mainittuihin ohjelmiin, Kosmen Erasmukseen, Verkkojen Eurooppaan ja 2020 horisonttiin. Tähän tietysti voidaan tarvita tätä lisätalousarviota ja tässä tosiaan vastaankin Eider Gardia Savalille. Eli tässä odottelemme vastausta, mutta te saatte kyllä myöhemmin sitten tästä selkeämmän kuvan siitä, mitä oikeastaan on etu- tai takapainotettu. Ja sitten otsakkeessa A ja sitten otsakkeessa AB nuoriso-ohjelmista. Ja tuo summa, jota, joka käytetään kauden aluksi esimerkiksi juuri Kosmeen, Erasmukseen ja Horisontti 2020 ja niin poispäin, ei ole mikään menetetty summa verkkojen Euroopan näkökulmasta, vaan se on sellainen summa, jonka me itse asiassa siirrämme vähän myöhemmäksi tuota kautta ja se sitten korvautuu noilla alkuperäisillä summilla etupainotetuista ohjelmista, joten nämä summat on sitoutettu ja myös tullaan käyttämään, mutta myöhemmin. Miksi näin olemme toimineet? No, me olemme toimineet näin siksi ja olemmekin jo tätä selostaneet ja toistan sen juuri siksi, että täten me olemme päässeet optimaaliseen parhaimpaan mahdolliseen maksusitoumusten käyttöön ja tämä siitä syystä, että asiantuntijat ovat meille selostaneet energiapuolella, että ohjelmien täytäntöönpanemiseen menee enemmän aikaa kuin ajateltiin aluksi, joten me olemme tehneet tämän ehdotuksemme jao, summien määrien jaosta toisella tavalla, vähän eri lailla kuin tuo alkuperäinen profiili. Joten jos me nyt sitten ajattelemme sitä, että me tasapainotamme näitä maksusitoumusmäärärahoja, niin niiden kautta me pystymme myös parantamaan ja optimoimaan niiden käyttöä kokonaisuudessaan jos ajattelemme PK-yrityksiä, Erasmusta ja niitä muita ohjelmia, niin tässä toimitaan niiden hyväksi. Ja näin voimme sitten oikealla hetkellä käyttää näitä maksusitoumusmäärärahoja, kun niitä tarvitaan energiapuolella. Ja tahdoin tämän siis tosiaan nyt täsmentää sillä, se on hyvin olennainen asia. Ja sitten muista asioista, no enköhän oli nyt jo oikeastaan vastannut kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin vain puhua näistä lisätalousarvioista, eli tällainen eh, kirjelmä numero yksi on tiedossa etopainotteisuudesta ja sitten tulee vielä toinenkin eh, kirje tästä, aina tuo kuuluisa maatalousasiakirjekin tästä tulee, ja se tulee jossain vaiheessa tuossa lokakuun puolella. Mutta tämän varmaan nyt voin esittää vastauksena meille esitettyihin kysymyksiin, ja kiitän puheenjohtaja. Kiitokset tästä. No sitten tuo kahdeksan miljardia vielä, siis, siis kuusi tai kahdeksan niin puheenjohtaja, sallin, että minun vielä vastata tähän. Unohdin myös Rikeen kysymykseen, nimittäin vastata, vastaan teidänkin kysymykseenne sitten vielä myöhemmin. Eli Rikeelle sanoisin seuraavaa, että me tuotamme tällaisen rahoitusohjelma asiakirjan ja tuossa tuossa ohjelmakirjeessä tai asiakirjassa näkyy, miten summat sitten sitoumusmaksumäärärahat sito, jaetaan ja se on sitten mustavalkoisena julkisessa asiakirjassa esitettynä. No sitten taas tuo 6 ja 8 miljardia, niin minun täytyy huomauttaa, että en komission yksiköt eivät ole laskeneet mitenkään tätä. Minä luulen, että kyse on kuudesta miljardista. Siitä on keskusteltu meillä. Ja sen kautta on päästy, siitä on päästy yhteissopimu- yhteiseen sopimukseen. No, jos nyt halutaan ryhtyä tässä vähän pelaamaan, niin muistelen, että tuo lisä kahden miljardin euron summa voisi tulla tuosta kokonaisliikkumavarasta, joka on rakennettu tähän budjetin sisään, joiden ja sen kautta voitaisiin maksaa tietty määrä operaatioita tuon toisen mm, tutkin, tu, tu, mm, rahoituskehyskauden puolella, mutta tämä on ihan minun henkilökohtainen arvioni ja tulkintani tilanteesta. Kiitokset. No niin, kiitokset tästä pääjohtajalle. Onkohan tässä nyt sitten oltava ihan tyytyväinen vai huolissaan siitä, että te tulkitsette asioita samalla tavalla kuin mekin? No, tässä nyt jo hetken aikaa on työtä että tässä poliittisesti pyöritellään ja kierrätetään samoja lukuja. Samat luvut pyörivät eri prioriteetteissa neuvostossa ja to, neuvostosta toiseen. Eli samat luvut vaan pyörivät jatkuvasti. No niin, mutta kiitokset. Kiitokset esittelijöille. Monika. Niin Monika on vähän kiireinen, mutta Monikan pitäisi myös puhua meille rakennuspolitiikasta, joten päätän nyt keskustelun esittelijöidemme neuvottelumandaatista vuodelle 2014 ja nyt sitten aloitammekin äänestyksen tuosta kohdasta 27 ja Monikasta. Kiinteistöpolitiikka. Voin pysyä lyhyesti, koska on kaksi ongelmatonta rakennusta. Toinen on vaikealla alueella Angolassa kuitenkin, mutta ulkosuudenhallinto on tehnyt kaiken, jotta asiat voidaan ratkaista järkevästi 400 000 vuodessa on ylimääräinen kustannus, mutta se on kuitenkin välttämätön sitä taustaa vasten, että vanha rakennus, siellä on generaattori keskellä sitä toimistorakennusta ja siinä on sitten terveys- ja vaarallisuusriskejä työntekijöille niin, että komissio nyt sen jälkeen, kun tai turkosuuden hallinto nyt sitten sitä on pyydetty moneen kertaan siihen, että vaadittu siihen, että työturvallisuus ja terveys on työntekijöiden kannalta täysin hyväksymätöntä, niin nyt sitten on uusi rakennus lopultakin, ja tästä tuli sitten uusi rakennus esille tietysti sen perusteella, että se, tulee, se on 2013 vuodelta toisin kuin vanha rakennus, on tietysti kalliimpi, mutta tietysti täyttää normaalit työterveys- ja turvallisuusvaatimukset. Lopultakin 1,4 miljoonaa, 1,46 miljoonaa siis tulevaisuudessa. Tietysti sivukuluja on vähemmän, vuokra on sinänsä korkeampi, mutta siis 1,127 miljoonaa ottaa kuluista tietysti tämä vuokraaja, jotka muuten ulkosuudenhallinto pitäisi maksaa itse, eli siinä mielessä rahoituksellisesti tämä on järkevää, eli ei anneta lausuntoa tästä. Sitten positiivinen tieto on tämä toinen kohta. Meillä on ollut paljon keskusteluja rakennuksesta Luxemburissa. Tuomioistuin lähtee aiemmasta rakennuksesta aiemmin, että nyt sitten parlamentti voi keskustella vuokraajan kanssa, kun nyt on sitten kaksi tarjousta yhden sijaan, mikä johtaa siihen, että 1,1 miljoonaa on säästöä nyt vuodessa ja Keos, uusi rakennus siellä on, sinne voidaan siirtyä paremmin, parempiin olosuhteisiin ennen kuin rakennuksesta lähdetään lopullisesti 45 kuukauden aikana on 5 miljoonaa tämä vaikutus. Se on positiivista, kun se ei räsytä budjettia, vaan äh, talous, äh, siis kaikki mikä tulee halvemmaksi, niin se meille sopii, vain kun tulee kalliimmaksi, niin sen, siinä haluamme ottaa kantaa, mutta jos halvenee, niin rahoitusasetuksenkin mukaan tai varainhoitoasetuksenkin mukaan sanomme kyllä. Donc, notre rapport... Hyvä, kiitokset esittelijälle. No niin, esittelijä ehdottaa, että me emme tee tästä sen kummempaa lausuntoa siis ulkosuhdeyksikön Luondan rakennuksesta ja esittelijä on selostanutkin meille jo kaikki ongelmat, joita siellä on havaittu ja kaikki melkoiset skandaalit, joita on ollut. Ongelma on tosi nyt ratkaistu. Ja sitten tuo geosrakennus Luxemburgissa Olemme iloisia siellä saavutetuista säästöistä. No niin, hyvä. Tämä oli käyneen kaikille, joten kiitokset ja sitten äh, se siitä. Ja me nyt käsittelemme asioita, joista meidän tulee äänestää, eli kohta 21. Itse asiassa politiikan suunnittelu ja pitkän aikavälin suuntaukset ja James Els on sen laatinut. Ottanette esille äänestysluettelonne, ehkä myös äänestyskorttinne, missä minun on. Voilà. Bien. No niin, onko teillä kaikilla nyt äänestyslistat jo? Eli James Ellis, tarkistus kaksi. esittelijän puolesta, kuka puoltaa sitä? Kiitokset. Vastaan yksi, kaksi, kolme ja tyhjää, ei tyhjää, hyväksytty. No voidako, voipako sitten kolmesta tarkistuksesta, kolme, neljä, viisi ferreira teksteistä esittää, äänestää yhdessä, esittelijä vastustaa puolesta, Susa vastaan kaikki tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Gustafsson Matera esittelijä vastustaa puolesta Alda vastaan. Moni tyhjää hylätty. Ja sitten kompromissi A ja siinä on sitten tällainen including the wider research community both inside and outside the European Union who are ja niin poispäin puolesta vastaan. Yksi, kaksi, kolme ja tyhjää. Hyväksytty. Ja se kattaa sitten tarkistuksen seitsemän ja afkon. Ja siirrymme sitten kahdeksanteen 8 ja 9 yhdessä Kalfinilta. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitokset vastaan. Arto on joka tyhjää, ei tyhjä hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet Gustafsson Matera. Puol- esittelijä puoltaa, tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja sitten Regi, pitääkö siitäkin äänestää outoa? No, jos teitä, te olette innostuneita äänestämään, niin äänestämme sitten Regi 1. Esittelijä ei tykkää siitä, kuka puoltaa sitä. Ahaa, entäs vastaan? 1, 2, 3, 4, 5. Esittelijäkin tyhjää. Yksi joten hyväksytty. Sitten puolesta arki 2, y 3, 4, 5, niistä ei ole äänestetty, sillä ne eivät kuulu asiaan. Ja sitten 6 ja 7 yhdessä. Ahaa, siis ei yhdessä, Reki 6 puolesta. Alda vastaan. Moni hylätty. Regi 7 puolesta esitteli vastustaa sitä näemmä vastaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tyhjää hyväksytty myös. Regi 8, 9 yhdessä esitteli puoltaa, selvä. 8, 9 puolesta vastaan tyhjää. Yksi hyväksytty. No Afko, kiinnostaako Afko meitä? No sekin näemme. Afko 1 ja 2 yhdessä selvä puolesta. Esittelijä puoltaan vastaan. Kolme tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi suuri B, joten puolesta vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen sitten siitä tulee uusi kappale 5a. Afko 3, 4. Ne käyvätkin tuohon kompromissi B kattamisalaan ja sitten Afko 5 ja se on uusi kappale 5. Äänestämme siitä lisäyksenä puolesta Kiitokset vastaan. Yksi, kaksi, tyhjää, hyväksytty lisä, lisäyksenä. Ja AFKO 6, 7 ja AFKO A lisäyksiä myös. Esittelijä puoltaa AFKO 6 puolesta vastaan. 4, 5, tyhjää. Kiitän Hyväksytty AFKO 7. Lisäyksenä esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjää. Yksi hyväksytty. AFKO A. Niin, tämähän on johdantosan kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Ja loppuäänestys Äänestämme sen sitten, siitä sitten sähköisesti. Äänestys alkaa. Kun se Hetkinen, eipä sitä voikaan avata. C'est bien, on a une machine qui vote toute seule. Tämä rakkinehan äänestää itsekseen. 27 laitet hiljeni. 23 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää James Elixille tästä mainiosta lopputuloksesta onnittelut. Ja seuraavaksi sitten Kotingin teksti, eli työvoimaa koskevan otatutkimuksen järjestäminen yhteisöissä. The community. Intéressant. Ça existe encore. Yhteisöt siis ovat näemmä olemassa edelleenkin. On se pas de quelle community il s'agit. Mistähän yhteisöstä on kyse? No niin, tarkistukset 1 ja 2 yhdessä. Selvä. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitokset vastaan. 1, 2, 3. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten johdantosakappale puolesta vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Ja näin sähköisesti loppu, loppuäänestys. Voilà, ça marche. Cette fois-ci, on est 28. Mais... 28, 27 on vain äänestänyt, kas kas. Voisiko 28. herätä? Ei hän siis halua äänestää. No, äänestys päättyy. Äänestys päättyy 24 puolesta ottaa no, ko, no, ko, ko, vastaan. Onnittelut koti niille. Ja seuraavaksi sitten Jutan. Hetkinen, jaa, se onkin päätetty siirtää. Eli vain tuosta meriturvallisuudesta äänestetään 23. Se on siis siirtynyt eteenpäin tuo meriturvallisuusvirasto, mutta Europolista voimme äänestää. Eli onko teillä nyt Europol-luettelot käsissänne? No tämä onkin vähän hankalampi. Hyvin hankala itse asiassa, koska kyse on poliisista. No, tarkistus 5 ja 11. Niistä sitten äänestämme yhdessä, mutta meidän tulee äänestää kolmessa osassa. Ensiksi tarkistuksesta 5 ja 11. Eli yhteinen teksti puolesta vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osio, in the agency's budget lisäys puolesta Mm-hmm. Vastaan. Tarkastamme tämän sähköisesti. Verification électronique. Vote, vote, vote, vote. No äänestäkääpä. Edelleenkin joku siellä nukkuu. Äänestys päättyy 12, 14 ja yksi tyhjä. Se on siis hylätty. Pitääkö meidän edelleen äänestää tästä kolmannestakin? Ahaa, selvä. No niin. Kolmanneksi äänestämme vielä tästä kolmannesta esittelijän tarkistus se, että poistetaan and accounting, siis poistetaan ne sanat puolesta vastaan. Kaksi ja tyhjää hyväksytty. Ai yksi tyhjä. No niin. Ja näin sitten ne on käsitelty ja sitten kuusi esittelijän puol- puolesta vastaan yksi tyhjää hyväksytty. Sitten ehdotus lainsäädäntöä päätöslausemaksi. Voimmeko äänestää niistä kaikista kolmesta yhdessä? Ai hetkinen, olihan täällä vielä johdantosaan kappale neljä puolesta vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Ja sitten tuo päätöslausemahdotus kaikki kolme, jotka esitteli on tehnyt yhdessä puolesta vastaan. Yksi ja tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten hetkinen. Voisimme varmaan kaikki Holmajerin tarkistukset käsitellä yhdessä. Selvä esittelijä puoltaa niitä ja teillä onkin vielä tällaisia suullisiakin ehdotuksia, mutta äänestämme niistä nyt voitis 7, 8, 9 ja 10 puolesta vastaan 1, 2, 3 ja tyhjää hyväksytty. Yksi tyhjä. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Sähköisesti. Salvador. Kyllä se laitteesi toimii. Ja vieläkin joku siellä uinuu. Eli 27 vain äänestää, vaikka meitä on 28, mutta äänestys päättyy. 23, 2 ja 2 tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijää Haugille. Ja sitten vielä onkin näitä siirtoja budjettisiirtoja. Haluaako joku sanoa sana sen Giovanni Lavian puolesta? Il a... and uh, Lavia. Okei, okay. donc tout a été expliqué ce matin. Ahaa, aamulla kaikki onkin kuultu. Mahtavaa. Kun minä en ole täällä puheenjohtajana, niin täällähän edetään huimaa vauhtia. No niin, eli äänestämme siis vain tästä. No niin, äänestämme. Kaikki ovat siis tähän tyytyväisiä selvä. No niin, Siis DEC 16 puolesta vastaan tyhjää yksi hyväksytty. DEC 17 puolesta vastaan yksi ai kaksi tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan yksi tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan yksi, kaksi tyhjää, hyväksytty. Ja siirtopyyntö 21 puolesta vastaan. Ei kukaan tyhjää, yksi hyväksytty. Ja, ja sitten muut siirtopyynnöt Onko tähänkin kuultu aamulla jo selostukset selvä? Puolesta vastaan Derekin testamenttia siis ei tyhjiä, eli hyväksytty yksimielisesti. Ja kiinteistöpolitiikasta onkin jo puhuttu, joten äänestäminen päättyy siihen. No ei se tietenkään tarkoita sitä, että tässä olisi kaikki käsitelty, sillä meillä on vielä kohtia käsiteltävänämme esityslistalla. Kohta kahdeksan, nimittäin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista siitä on koordinaattoreista keskusteltu pitkästikin ja koordinaattorit ja kontaktiryhmää selostivat tätä asiaa. Jean-Luc on tässä esittelijänä ja sanoisin seuraavat sanat tilanteesta. Eli me olemme äänestäneet tuosta päätöslauselmasta täysistunnossa ja se on mennyt sitten aika laajalla enemmistöllä läpi ja on vahvistettu sillä se sopimus, mm, jonka Schulz ja minä itse olemme viime viikolla sitten vahvistaneet tuossa artiklan 324 mukaisen mini-huippukokouksen yhteydessä talousarvioneuvotteluista. Joka tapauksessa tuossa päätöslauselmassa me olemme välittäneet poliittista viestiä ja täsmentäneet, että loppuäänestys, joka on oikeudellisesti ainoa pätevä, koskee koko sopimusta ja koskee tuota MFF-asetusta, samoin kuin toimielinten välistä sopimusta. Ja tuo äänestys tapahtuu vasta, kun saamme päivämäärän määriteltyä. Sitä ei ole vielä määritelty, mutta se määritellään sitten, kun parlamentilla on takeet siitä, että toinen lisätalousarvio paketti vuoden 2013 maksuista 3 miljardia 900 miljoonaa on saavutettu, ja toisaalta puolestaan, että parlamentti on täysin varma siitä, että neuvottelut etenevät mainiosti lainsäädännötöteksteistä. Liettuan edustaja, joka kävi täällä viime viikolla valiokunnan puheenjohtajistossa ja hän arvioi näitä reilua 60 ehdotusta, jota Liettuan kaudella täytyy sitten muodollisesti hyväksyä oikeusperustaksi unionin budjetin talousarviosta rahoitettavaksi. Ja toisaalta sitten koordinaatorin kokouksessa me olemme havainneet, että kaikki koordinaattorit olivat yksimielisiä siitä, että tämän kauden lopussa, kun monivuotinen rahoituskehys saadaan hyväksyttyä ja sen jälkeen, mikäli sitä sitten joskus hyväksytään, lähdetään nyt kuitenkin siitä liikkeelle, että siitä äänestetään ja se hyväksytään niin näyttäisi, näyttäisi siltä, että olisi toivottavaa, että parlamentti ja varsinkin talousarviovaliokunta yhdessä Afko, Afkon kanssa esittäisi ja muodostelisi poliittiset suuntaviivat. Ja näiden neuvottelujen tulos on ollut pettymys ja se mahdollisuus, jolla parlamentti on pystynyt osallistumaan tämän seitsemän vuoden kehyksen määrittelyyn on myös turhauttavaa ja ikävää. Ja myöskään ei mielestäni ja mielestämme vastaa Lissabonin sopimuksen henkeä. Sen kirjainta on tietysti sinänsä noudatettu, mutta ei sen henkeä. Ja asioiden kehittymis- rytmi on johtanut siihen, että parlamentin talousarviovalta on kutistunut aika lailla sekä vuosittaisissa talousarvioissa, kuten Dominik Rike juuri äsken sanoi, eli kun kynnykset ja katot ovat aika alhaiset ja varsin alhaiset, ja nyt sitten on määritelty jo seitsemän vuoden tulevat kehykset myös, ja neuvottelurajat on, ovat aika heikot ja se, miten asia on edennyt tähän pisteeseen, on myös johtanut siihen, että yhteispäätösmenettely, mahdollisuus on heikentynyt. Me emme vielä voi tästä sanoa juuta emmekä jaata sen enempää, koska neuvottelut ovat vielä käynnissä, mutta kuitenkin me olemme saaneet aika monia olennaisia tekstejä, jotka vastaavat tärkeimpiin ja kalleimpiin politiikkaan, kohesiopolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, horisontti 2020, Erasmus, maatalouspolitiikka ja niin poispäin. Niistä itse asiassa Irlannin kaudella ja myös Liettuan kaudella on käyty neuvotteluja parlamentin valtuuskunnan kanssa ja ollaan sitä mieltä, että kaikki mitä tässä nyt on jo kuultu neuvoston johtopäätöksissä 8. helmikuuta on ikään kuin marmoriin kaiverrettu, eikä siinä ole minkäänlaista ö, muutosta. Kaikki on niin kiveen kirjoitettua, eikä näin parlamentille ole jätetty lainsäädännöllistä valtaa sen enempää, vaan se on neuvostossa. Lissabonin sopimus tietysti todistaa, että näin voidaan tapa, käy, to, toimia, mutta ei kuitenkaan kielletä lainsäädännöllistä roolia parlamentilta. Tämä on suunnaton poliittinen ongelma ja toimielin ongelma myös. Me olemme ajautuneet siihen tilanteeseen, että parlamentti oman päätöslauselmansa kautta muutama päivä sitten hyväksyi tämän tuloksen vähintään tälle puitteistolle, kehykselle. Katsotaan, miten sitten lainsäädäntöpuolella käy. Mutta toisaalta samanaikaisesti sitten koordinaattorit ovat havainneet, että me emme voi tästä tehdä mitään johtopäätöksiä näistä tuloksista ja meidän moraalinen velvoitteemme ja poliittinen velvoitteemme myös on sanoa kaikki tämä ääneen ja näin ollen sitten esittää muodolliset suositukset tulevalle parlamentille – jotta asiat voidaan ottaa sitten huomioon uudelleen tarkastelussa, joka rahoituskehyksessä on 2016 vuodelle määritelty vuoteen 2018 asti, 2017 asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me käsittelimme tuota Afkon vastuulla olevaa tekstiä toimielinten välisestä sopimuksesta ja tässä kyse on meidän perustuslaillisesta valiokunnastamme, joka itse asiassa hoitaa asiaa. Ja näin me sitten me annamme Afkolle tästä oman lausuntomme ja samanaikaisesti me voimme tehdä siihen myös tarkistuksia tietäen, että Afkon esittelijä hyvin lyhyesti käsittelee tätä asiaa. Siinä on vain yksi ainokainen artikla, eli tämä sopimus hyväksytään tai, ja niin poispäin, mutta meillä voi, me voimme tehdä tietenkin tarkistuksia johdantosan kappaleisiin. Eli esittelijä, tämä monivuotisen rahoituskehyksen esittelijä esittää AFKO-tekstiä ja sitten tarkistuksia AFKOlle voimme esittää me. Ja toiseksi me olemme koordinaattorinen kanssa päättäneet oma valiokunta lausunnosta mietinnöstä, joka myös tarjotaan sitten esittelijän käsittelemäksi ja katsotaan, miten Afkon kanssa sitten työ hoidetaan, artikla 50 tai miten meneekin tämä, ei se nyt ole niin tärkeää, mutta kuitenkin tavoite on juuri se, että heti tuon loppuäänestyksen jälkeen toimimme, jotta tämä ei vaikuta sitten sen enempää tuohon loppuäänestyksen, eli loppuäänestyksen jälkeen. Ja silloin esittäjät ryhtyvät tekemään valiokunta-aloitteista mietintöä tästä menettelystä opittavista läksyistä ja parant- ehdottavat parannuksia, ja jota paran- parlamentti sitten pyytää tulevaisuudessa toteutettaviksi erityisesti tulevissa uudelleen tarkasteluissa siten, että tämä mietintö saadaan täysistuntoon ennen vaalikautemme loppua mielestäni vuoden 2014 alussa ottaen huomioon tulevat vaalit ja niiden lähestymisen jo heti kevään alussa. Ja kaik, monilla on sitten jo kaikenlaista muutakin mielessä kuin pysytevät tässä rakennuksessa. No niin, jos sitten tämä teille kävisi, se mitä koordinaattorit ovat päättäneet, nyt kysyisin sitten, onko teillä huomautettavaa tähän tai jotain kysyttävää vielä asiaan. Eipä näy olevan. Mainiota kiitän. Ja sitten näin, täten toimimme. Näin ollen kohta 17. Katrin Trautman. Hän onkin täällä paikalla, sepä mukavaa. Hän varmaan esittelee meille tätä ohjausjaksoa. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti, koska tehän tunnette tämän mietinnön lisä sisällön. Se ei ole kauhean erilainen eh, siitä, millaisena sen viimeksi esittelin. Muutamia elementtejä tähän kuitenkin liittyy oli toivottu, että toisin tällaisen rakennuspalikan tai sokkelin tähän valiokunnan työlle. Ja olen ottanut huomioon muutamia seikkoja, jotka on esitetty hiukan eri valossa kuin aiemmin. Eli muutosehdotuksia ja tarkistuksia on tehty ja olen ottanut ne huomioon. Ihan sisällöstä haluaisin alleviivata sitä, Tiedän, että valiokunta ja komissiokin tätä tukevat. Eli haluaisin viitata siihen, millä tavalla jäsenvaltiot haluavat osallistua Euroopan unionin budjettiin, kun puhutaan ponnistusten lujittamisesta. Ja tämä tulisi ottaa huomioon, kun tutkitaan kasvua ja tätä eurooppalaista ohjauskautta. Tästä ei ole aiemmin kauheasti keskusteltu valtioiden ja hallitusten päämiesten kesken aiemmin. Eli muuten sisällöstä minulla ei ole kovinkaan paljon korostettavaa, paitsi kohdasta seitsemän, jossa meidän vaatimuksestamme puhutaan omista varoista – olemme sitä mieltä, että tätä täytyy muuttaa erityisesti sen jälkeen, mitä näistä front- ja backloading-asioista sanottiin monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Ää niin, lyhyesti virsi kaunis tyyppisesti puheenjohtaja. En nyt aio porautua sen kummemmin yksityiskohtiin tähän mietintöön. Kiitokset. No eilen minut kutsuttiin Ranskan tuonne kansalliskokoukseen ja siellä sain osallistua sitten ähm, Eurooppa-asioiden valiokunnan kokoukseen. Ähm, ja siellä oli mukana myös Liettuan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan jäseniä. Ja liettualaiset äh, sanoivat, että he ovat määritelleet päivämäärän käsittääkseni meidän parlamenttimme kanssa ensimmäisestä kokouksesta parlamenttien väliseksi kokoukseksi artiklan 13 mukaisesti ja niin poispäin. Joten meidän täytyy tutkailla, mitä tässä käy. Ekon valiokunta tietysti ensimmäiseksi johtaa tässä tätä kokousta, mutta tietysti talousarviovaliokuntakin on mukana työssä. Katrin vielä. Niin puheenjohtaja, tällainen suullinen huomio vain vielä tähän lisäyksenä. Me olemme pitäneet useita yhteisiä kokouksia AO-valiokunnan kanssa, mutta mielestäni olisi hyvä, että ennen kuin tällainen parlamenttien välinen konferenssi järjestetään, niin voisimme ehkäpä pyytää, että Ekon valiokunta kuulee meitä etukäteen, jotta voimme laatia kannan, omaksua kannan. Ja parlamenttinahan meidän täytyy joka tapauksessa vahvistaa omakantamme siinä vaiheessa, kun kansalliset parlamentitkin niin tekevät. Eli tästä konferenssistahan tulee hyvin arkaluontoinen noin poliittisesti, ja minä toivon, että siitä tulee, se koituu myös hyödylliseksi tulosten kannalta, mutta kyllä meidän täytyy ekonvaliokunnalle tämä viesti välittää ihan tämän instituution etujen nimissä. Oui, merci, euh, ma chère collègue. No niin, kiitokset tästä. Muistelen, että Katrin Trautmanin tekstiin tarkistukset täytyy jättää 30. päivä elokuuta mennessä. Ja sitten äänestetään 18. syyskuuta tässä valiokunnassa ja EKn valiokunnassa 30. syyskuuta ja täysistunnossa lokakuun toisessa täysistunnossa. Ja muistanemme Trautmanin suositukset todellakin tämän artiklan 13 mukaisen konferenssin järjestämisestä. Mm, ensi viikolla osa meistä budjettivaliokunnasta on vierailulla yhtä aikaa Washingtonissa Ekonin kanssa, mutta Ekon ei halua taata meitä tässä yhteydessä, koska jos mennään Washingtoniin, niin ei he, eivät he meitä halua nähdä, vaan amerikkalaiset joten meidän täytyy sitten löytää joku toinen hetki puhua Ekonin rakkaiden ystäviemme kanssa. No niin, jos mitään muuta sanottavaa ei ole, niin seuraavaksi sitten siirrymme Salvadorin aiheeseen, eli tuo kohta 15. Eli globalisaatiorahastovarojen käyttöönotto Lombardia Salvador. Kiitän puheenjohtajaa niin ihan lyhykäisesti vaan, koska tässä, tähän, tässä oli ihan samat sanat sanottavana kuin ennenkin. Eli kaikenlaisia päätöksiä on tehty Lombardiassa televiestintäalalla ja kyse on talouskriisin seurauksista ja globalisaatiosta Eli tässä on nyt yli 500 henkeä erotettu Lombardian tehtaasta ja siinä sitten lopulta 480 työntekijää on ohjattu uudelleen koulutukseen tämän rahaston kautta. Lombardia on yksi Italian rikkaimmista ja teollistuneimmista alueista ja juuri siellä tämä, tämän sektorin kehittyneemmän teknologian alan vaikutukset ovat todella julmasti lyöneet. Ja näin on käynyt jo ennenkin talousarviovaliokunnan mielestä. Nyt täytyy siirtyä käyttämään rahastoa ja me haluamme toivoa, että neuvosto nyt käyttäisi tästä tähän talouskriisiin lauseketta ja voisi näin ollen tarjota globalisaatiorahaston varoja käyttöön. Neuvosto kuitenkin on aika vähän osoittanut ymmärrystä helmikuun kahdeksas päivä, kun on päätetty maksusitoumusmäärärahoja vähentää aika tavalla globalisaatiorahastosta. Tosin kun ajattelemme tätä Lombardia-tilannetta, niin tarvitaan hyvin paljon varoja siellä ja tässä voidaan myös näyttävästi auttaa Euroopan unionin kansalaisia, kun kansalaiset ajautuvat tällaiseen hankalaan tilanteeseen. On kyse sitten mistä vaan talouskriisistä tai sitten globalisaatiosta. Ja tässä tapauksessa nyt ei ole mitään sen kummempaa eikä mitään ihmeellistä sanottavana. Eli talousarviovaliokunnan pitäisi äänestää asian puolesta. Kiitos. Ja, merci mon cher collègue. No, hyvä, kiitokset. Ja Eider. Siumui. No niin, ihan vain lyhyesti. Viime kolmikantaneuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että tuo talouskriisi kriteeri otettaisiin mukaan globalisaatiorahasto tekstiin. Me olemme sitten vähän muokanneet tätä ja teemme sitten tarkastuksen, tarkistuksen tähän mutta totta kai äänestämme tämän puolesta. No niin, hyvä. Kiitän. Ei muuta sanottavaa, joten... Ja sitten aikataulusta tarkistukset 22. elokuuta, 18. syyskuuta. Työllisyysvaliokunnassa äänestetään mekin juuri samana päivänä ja täysistuntoon tämä menee lokakuussa jompaan kumpaan. Siitä sitten myöhemmin tietoa. Ja seuraavaksi nyt kohta 14 Dominik Riquet. Hän puhuu meille toisesta saman rahaston käyttötarkoituksesta. Tomaso automobili ja myös Italia. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt menemme Lombardiasta Piemonteen ja Toskana, mutta aihe on kuitenkin samankaltainen. Olen yhtä mieltä Salvadorin kanssa siitä, että tilanne on ikävä. Ajoneuvoteollisuus on menossa kriisistä kriisiin. Me tiedämme, että ajoneuvoistahan puhutaan, ajoneuvoteollisuudesta puhutaan muuallakin Euroopan parlamentissa ja se on joutunut kyllä kriisin kohteeksi. Kyse on ää, ajoneuvotehtaasta, joka äh, joutuu nyt saneeraamaan toimintaansa. Ja se on äh, joutunut myös ähm, fuusion äh, kohteeksi, mikä on johtanut useiden työntekijöiden irtisanomiseen. ajoneuvon toiminta vuosina 2008-2010 on ollut sellaista, että tällä hetkellä vuonna 2012 huhtikuussa se joutui selvitystilaan ja siitä seurasi sitten konkurssi. Ja tällä hetkellä äh, Thomas Automobiili, äh, se on osa äm, äh, tätä konkurssiin mennyttä yritystä. Sillä oli 1030 työntekijää ja aivan kuten Salvadorkin äsken sanoi, niin tässä ollaan vastaavanlaisessa tilanteessa kuin mitä Salvador äsken kuvasi ja pyytäisin, että valiokuntamme hyväksyisi sen, että ja rahaston varoja voitaisiin ottaa käyttöön. niiden summien määräisenä kuin tässä tekstissä sanotaan. Minä pyydän, että valiokunta myös suhtautuisi myönteisesti tähän pyyntöön. Merci, mon cher collègue. Effectivement, pour... Kiitos. Niin tosiaan tämä koskee meidän sukupolveamme kyllä, koska Tomassohan on ollut kyllä hyvin arvokas nimi. Yksi perheenjäsenistä tapettiin Monte Carlossa. Joten tässä on nyt tällainen tyyppitapaus globalisaatiorahaston varojen käytöstä. Ja tässä sitten katsotaan. Neuvosto kyllä vähän suhtautui tähän nihkeästi eikä kovin tärkeänä sitä pitänyt, mutta tämä merkitys ei meiltä katoa. No sitten 29. elokuuta mennessä tarkistukset ja samalla tavalla äänestämme työllisyys- ja valiokunnassa ja tässä valiokunnassa 18. syyskuuta ja lokakuussa todennäköisesti täysistunnossa. No niin, ja seuraavaksi sitten kohta 18. Eiderin teksti tiettyjen rahoitusvaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhanassa kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito. Eider, ole hyvä. Kiitän puheenjohtaja. Niin, no, muutamin sanoin voin kertoa teille tekstin tavoitteesta. No tämähän on talousarvioteksti, mutta periaatteessa tämä on kyllä aikamoista filosofiaa kohesiorahastoista, sillä miksi nämä kohesiorahastot ylipäätään ovat olemassa ja miksi kohesiopolitiikka on ikinä lähdetty, niin e, se käy ilmi tästä tekstistä. Jos ajattelemme kohesiorahastoa ja ne luotiin solidaarisuus välineeksi Euroopan unionissa varsinkin niille alueille, joilla on vähiten, ja jotta apua saataisiin niiltä, joilla on enemmän. Ja varsinkin tällaisina kriisiaikoina, ja varsinkin kun on huimasti sellaisia alueita, joilla ei ole e, penniäkään käytössään, ei kasvupolitiikkaan eikä työllisyyspolitiikkaan, niin kyllä juuri parlamentin ja tämän unionin ylipäätään täytyy auttaa ja muuttaa noita sääntöjä, jotta oikeasti voidaan näiden rahastojen kautta toimia, ja siksi esitän seuraavaa toimintalinjaksi. Toisaalta täytyisi laajentaa tuota N plus 3 säännötöä. Siitä neuvosto on sopinutkin, eli tuota N plus 3 2014-2020 tulisi käyttöön, eli periaatteessa näin voidaan toimia 2013 vuodelle myös, jos kerran voidaan toimia 2014 ja 2020 tulevaisuudessa. Ja tässä erityisesti Romania ja Slovakia olivat tapetilla, mutta valitettavasti ei ole kyse vain näistä kahdesta maasta, joissa olisi hirveästi hankaluuksia käyttää kohesiorahastoja rahaston varoja, eikä myöskään nämä ole ainoat maat, jotka saavat näitä kohesiorahaston rahoja. Eli 2013 kaikkien valtioiden täytyisi tietysti ennakoida vuosia 2014 ja siitä eteenpäin ja voisivat käyttää tuota N plus 3 sääntöä tasapuolisesti. Ja toiseksi sitten, jos muistanette, niin joillekin jäsenvaltioille onkin muutettu tuota yhteisrahoitusmuotoa, koska on monia alueita, jotka kriisin vuoksi eivät voi tarjota tätä rahoitusosuuttaan, ja on myös maita, jotka ovat olleet eurooppalaisen valvonnan alla, erityisesti juuri näiden pelastusohjelmien piirissä olevat valtiot, ja silloinhan yhteisrahoitusmääriä korjattiin ja näin olisi paljon helpompi sitten käyttää kohesiorahastoja myös noissa maissa. Tämä, tätä välinettä täytyy myös korjata, koska valitettavasti ei ole kyse ainoastaan näistä siinä mainituissa, mainituista valtioista, vaan monista muistakin valtioista täytyisi tarjota tukea myös niille valtioille, jotka ovat ähm, valtavan alijäämän kourissa. Eli tätä kriteeriä pitäisi myös käyttää, kun kriteeriä on käytetty monissa muissakin, muissakin asetuksissa neuvostossa. Se on aika konkreettinen määritelmä myöskin. Eli tällaisia tarkistuksia esitämme. Toivon, jos, että jos teillä jotain sanottavaa on, niin nyt sitten puhutte suunne puhtaaksi ja kun äänestämme tästä asiasta, niin voisimme sitten äänestää tekstin puolesta, koska tosiaan se voi auttaa valtavaa määrää jäsenvaltioita. Kiitokset. Kiitokset, Eider. No, onko tähän sanottavaa tai kysyttävää? Ei näytä olevan, joten tästä sitten Eiderin tar- tekstiin tarkastukset 29. elokuuta kuuteen mennessä ja asiasta äänestetään 18. syyskuuta ja regivaliokunta äänestää puolestaan 23. syyskuuta ja sitten tämä saadaankin lokakuun täysistuntoon. Hyvä. No, on sitten vielä yksi kohta. 16 AFKolle annettava lausunto toimipaik- toimielinten kotipaikasta. No, esittelijä olisi Alvaro, joka valitettavasti joutui järkyttävään onnettomuuteen. Me, hän, me olemme saaneet häneltä kyllä parempia uutisia hänen terveydestään, mutta hän ei päässyt kokoukseen kuitenkaan. Mutta minulle on sanottu, että Jan Mulder palaisi tänne pikapuoliin nopsasti. Tuleeko hän Tomason autolla kenties tänne? No, joka tapauksessa aikataulu kotipaikasta on kotipaikkojen moninaisuus. Onko se kalliimpaa kuin yhden kotipaikan kysymys. Sehän on kiintoisa laskennallinen seikka. Tässä myös valtavaa jännitystä on odotettavissa, kun tässä odottelemme Jania, mutta joka tapauksessa tarkistukset on hyvin esitettävä hyvin lyhyellä ajalla, koska 16. heinäkuuta mennessä ne pitää esittää, jos te haluatte lisää kotipaikkoja tarjoilla parlamentille, niin sitten 16. heinäkuuta mennessä. Ja sitten 5. syyskuuta äänestämme tässä valiokunnassa ja AFKO äänestää 17. Hetkinen, haluat, haluatko Jöran sanoa jotakin? Jan Mulder would be back, but... Toivoin, että Jan Mulder tulisi takaisin, mutta odottellessa sanoisin muutaman sanan. Olen kovin tyytyväinen, kun näen, että Alvaro on pystynyt laatimaan tämän mietinnön, joten toivottavasti tarkoittaa, että näemme hänet pian takaisin henkilökohtaisestikin valiokunnassa ja olen myös tyytyväinen siihen suuntaan, mihin mietinnössä mennään. Se on kuitenkin kovin lyhyt ja lausunnothan ovat aina kovin lyhyitä, joten minä ja muut, muutamat muut kollegat aiomme jättää tarkistuksia pääasiassa painottaaksemme tiukkoja budjettiehtoja tälle asialle, koska todellakin täytyy kaivautua syvemmälle todellisiin kustannuksiin, todellakin selvittää parlamentin byron kanssa, puhemistön kanssa se, että saadaan todellakin luotettavat luvut kahden toimipaikan kuluista. Tähän pyrimme tarkistuksillamme ja toivottavasti sille tukea saadaan. Très bien, je vous remercie. Je, je crois en effet. Kiitokset. Niin, uskoisin, että meidän tehtävämme on juuri se, että me täsmennämme näitä lukuja ja arvioimme tilannetta täsmällisesti, mitä tämä nykyjärjestelmä maksaa. Ja sitten jos ajattelemme sitä mahdollisuutta, että lopultakin olisi vain yksi kotipaikka, eli mitä kustannuksia siitä tulee, koska tästä asiasta me olemme kuulleet vaikka minkälaisia vaihtoehtoja. No niin, suurena tähtenä Jan onkin juuri saapunut tänne. Me olemme pyrkineet tässä nyt vain kuluttelemaan aikaa esittelijää odotellessamme. Jan, voisitko nyt kertoa meille Alexander Alvaron nimissä esittämästäsi lausunnosta. AFKO on tämän itse valmistellut toimielinten kotipaikasta. Ja olisiko sinulla myös jotain uutisia Aleksanderin terveydestä? Hän tulee takaisin syyskuussa, selkeä vastaus. Oikein hyvä. No sitten tämä esille otettu ongelma, parlamentin toimipaikka. Minä olen hollantilainen ja meidän politiikassamme on asia, joka yhdistää kaikki puolueet. Ja se on yksi toimipaikka Euroopan parlamentille. Joten olen täysin samaa mieltä tämän näkökannan kanssa, jota Alvaro on edustanut vuosien ajan – ja se on myös ytimenä tässä lausunnossa. Aiomme jättää lukuisia tarkistuksia, ne käsittelevät yksityiskohtaisesti vähän enemmän kuin nyt on näitä asioita ja yleinen suositus on se, että parempi olisi, että parlamentilla olisi yksi toimipaikka. Tämän yksinkertaisemmin tähän aikaan iltapäivästä en tätä kykene sanomaan. Nous disions en attendant que... Kiitos Jan. Tässä odotellessamme du budget et de préciser les chiffres. Me totesimme, että tämän valiokunnan rooli on ähm, miettiä lukuja ja tehdä päätös tai esittää kantamme Afkolle ja meidän täytyy esittää Afkolle näitä lukuja, koska tässä on kyse tilanteesta, jossa eri tahoilta on tullut aivan erilaisia arvioita. Jotkut ovat ihan suorastaan tuulesta temmattuja. Ja siinä vaiheessa, kun budjettivaliokunta latelee omat lukunsa, niin siinä vaiheessa käydään sitten keskustelua näiden lukujen pohjalta. Tämä on tietenkin merkittävä vastuu meille. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Niin, kiitokset niin minä halusin tässä juuri samansuuntaisesti puhua, koska on monia erilaisia tutkimuksia, joissa näkyy ihan kaikenlaisia täysin ristiriitaisia lukuja ja kaikki näyttää ihan nyt todellakin hatusta vedetyltä. Eli tämä on monessa asiakohdassa vain henkilökohtainen ongelma, haluaako kukakin mitäkin täällä sitten. Mutta meidän täytyy tässä valiokunnassa olla mahdollisimman tiukoja ja tarjota mahdollisimman puolueettomia lukuja, onko talousarvio näkökulmasta syytä puoltaa yhtä kotipaikkaa vai ei. Mutta seuraava kysymys, jos me valitsemme yhden kotipaikan, vaikka tässä tietysti puhutaan Euroopan unionin toimielimistä, mutta tiedämme, että tässä puhutaan parlamentista. Mutta entä sitten Luxemburg? Koska usein puhutaan yhdestä kotipaikasta ja ajatellaan ainoastaan, että emme vain enää mene tuonne Strasbourgiin, ja si- mutta sitten, ja sitten toimimme täällä Brysselissä, mutta Luxemburg on kuitenkin olemassa edelleen ja sielläkin parlamenttia pyörii. Joten jos me päätämme vain yhdestä kotipaikasta, emmekä edes ota Luxemburgia mukaan niin sekin pitää sitten laskea näihin kaikkiin lukuihin, koska jos me yhtäkkiä siirrämme koko Luxemburgin tänne, kaikki virastot ja sieltä tänne, niin eiköhän siitäkin nyt synny kustannuspoikineen kotipaikkakeskusteluun. Ja vielä kolmanneksi joka riippuu sitten tuosta loppukommentista, jos parlamentti sitten taas ryhtyy äänestämään asiasta, että meidän täytyisi keskittää työmme vain Brysseliin ja onnistumme jollain kumman keinolla saamaan neuvoston muuttamaan tuota perustamissopimusta, niin sitten täytyy myös muistaa se, että Strasbourg, Strasbourgissa on kyllä ollut symbolina symbolinen merkitys tässä Euroopan uudelleenrakentamisessa ja yhtenäistämisestä täytyy miettiä tätä Ranskan kollegoiden kannalta ja sitten miettiä jotakin muuta käyttöä tuolle rakennukselle, koska onhan se siellä edelleen olemassa koska ei ole mitään järkeä myöskään jättää sitä sinne ihan heitteille. Eli jos me päätämme pysyä täällä Brysselissä, niin sitten täytyy ottaa kaikki nämä muutkin puolet huomaan, ei ole tavalla peräistää sitä, mitä Strasbourgin oikeastaan tehdään. Eihän kukaan vaan voi heittää avainta sinne jokeenkaan. Katrin. Kiitoksia, Katrin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ei minulla kovinkaan paljon ole sisältöä sanottavaa, mutta kollegoiden tavoin toivoisin, E, että valtuuskuntani voisi esittää muutosehdotuksen sen suhteen, että, täytyy, e, että lukujen täytyy olla objektiivisia. Ja luvuista pari huomiota. Ensimmäinen huomio. Me, meillä täytyy olla täsmällisiä lukuja. Lukujen täytyy olla tarkkoja, koska oma e, kokemukseni on osoittanut vuosien mittaan, että lukuja voidaan laskeskella eri tavalla. Tarvitaan täsmälliset luvut, siitä, mitä rakennusten käyttö maksaa, mukaan luettuna hankintakustannukset, jotka voivat olla juoksevia, jotka tietenkin vaihtelevat ajan jaksoittain. Niillä saattaa, ne voivat liittyä hyvinkin lyhyen aika, jaksoon, mutta niillä voi olla pitkälliset vaikutukset. Ja kun puhumme rakennuksista, niin meidän täytyy pohtia myös ihan äh, kustannuksista äh, neliömetreittäin suurin piirtein, jotta saamme tarkat luvut. Täytyy myös pohtia äh, lainojen, takaisinmaksujen, kuoletusten kustannukset, etc. Ja toinen asia, jota haluaisin pyytää tai kysyä. Meidän täytyisi pohtia tässä valiokunnassa sitä, mitkä ovat ne kustannukset, jotka liittyvät kuhunkin rakennukseen. Muun muassa siis viittaan sellaisiin kustannuksiin, kuten vaikkapa ylläpitokustannukset. Meidän täytyy tietää tasan tarkkaan, missä tilanteessa, missä menemme näiden olemassa olevien rakennusten ylläpitokustannusten ö, suhteen. Tällä tavalla vain kun me saamme tarkkoja lukuja, olemme perillä asioista ja voimme keskustella ja muuten perussopimuksessa säädetään, että Euroopan parlamentin päämaja on Strasbourgissa ja Euroopan parlamentilla on kolme työpaikkaa. Tästä myös parlamentti on äänestänyt vuonna 2011 huhtikuussa, 91 huhtikuussa äänestettiin parlamentin työpaikoista – Tietysti tämä on yksi ongelma, joka liittyy suhteisiimme Afkon kanssa. Kaikkien tulisi tietää ja ymmärtää se, että meillä on tällä hetkellä yksi toimipaikka, ja se on Strasbourgin kaupungissa. Kiitokset Afkon mietinnön otsakkeossa puhutaan Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista. Siinä puhutaan on kyse siis useammista kotipaikoista. Ja kun me puhumme parlamentista itse asiassa, niin, niin meillä on oikeudellisesti yksi kotipaikka, mutta monta toimipaikkaa ja työpaikkaa. Katrinin esitys on aivan oikea, eli meidän tehtävä on, ju, me on juuri määritellä nämä lu, oikeat luvut ja miettiä myös tuota hallinnollista työtä, jota tehdään Ruksenburissa. Eikös meillä ole yhtäkään luksemburilaista täällä paikalla? Mutta jos me haluaisimme vähän nyt innostaa tätä keskustelua, niin ehkä Lullin voitaisiin kutsua tänne. Se vähän rikastuttaisi tätä keskustelua kaikin puolin. No niin, tämä on siis tärkeä asia hyvin hankala asia ja meidän tehtävämme on tosiaankin antaa tällaisia puolueettomia suuntaviivoja näille oikeudellisille tavoitteille ja siltä pohja- ja siis perustelluin pohjin ja äh, motiivein. Mutta Jan vielä. Ja Kiitos. Harvinaista, mutta Kaikilla puolilta tuleisiin kommentteihin voin yhtyä. Luxemburgin kustannukset otettaisiin huomioon myös. Se ei vetoa niin paljon julkisuudessa ihmisten mielikuvitukseen, koska häsläystä rentakasia ei ole niin paljon. Siinä, koska hallinto ei ole niin kontroversiaalinen asia kuin Strasbourg. Todelliset kustannukset täytyy tietää. Se on perusargumentti. Trotmanin kanssa olen samaa mieltä. Kuten Churchin kuitenkin sanoi, että käytetään vain niitä statustia, jotka sovivat omaan argumentointiin parhaalla tavalla. Eli aina kiistanalaisuutta on kuitenkin. Ja yksi asia on aina sel- selvä. Mitä tahansa todellisista kustannuksista tulee esille, niin matkustussirkus aina maksaa rahaa. Se on se todellinen argumentti ja sitä nyt ei tarvitse laskea määränsä enempää. Ranskan kompensaatio, se on henkilökohtainen mielipiteeni, niin sitä ei ole lausunnossa, mutta sille pitäisi saada hyvä kompensaatio. Ajatuksia on aina ollut, että jos on että on nämä kolme huippukokousta, joita ei pidetä Brysselissä, niin ne voitaisiin sitä Strasbourgiin ja maailman lehdistön huomio olisi joka kolmas kuukausi tässä kaunissa kaupungissa. Se olisi ehkä parempi kuin se, mitä parlamentti voi heille tarjota, mutta henkilökohtainen mielipiteeni se on. En tiedä, voinko muita vakuuttaa tähän suuntaan lähtemään, mutta tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Cher ami, euh, nous attendons la lecture de votre rapport avec intérêt, parce qu'on pourra faire les coûts comparatifs. <laughs> Bien. Okay. No niin, tästä. Sitten Tarkistusten määrä aika 29. elokuuta ei, ei, vaan 16. heinäkuuta, sanoinhan sen jo puolen päivän mennessä. Ja sitten talousarviovaliokunta äänestää tästä 18. päivä ja siitä sitten myöhemmin. No niin, eiköhän tässä nyt ollut jo kaikki. Minä olisin halunnut järjestää pienen vastaanoton kaikille, koska halusin kiittää sihteeristöä, kaikkia jäseniä, esittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat niin vaikeissa neuvotteluissa olleet ja myös hyvinkin turhauttavissa neuvotteluissa olleet, mutta se ei oikeastaan käynyt aikataulun, aikataulusyistä. Mutta kiitän kaikkia, jotka ovat pysyneet täällä tähän asti ja ehdotan, että me sitten tuolla syksyllä järjestäisimme tällaisen yhteisen hetken juhlistaa yhteistä työtämme ja sitten kiitämme kaikkia, jotka ovat tehneet meidän kanssamme niin hyvin työtä. Hyvää lomaa teille kaikille osan kanssa. Me näemmekin Washingtonissa. Emme sitten tosiaankaan Ekonin kollegoita sieltä, siellä näe, mutta eiköhän meille siellä ole hyvin kiintoisaa ja mukava viikko tiedossa. Hyvää lomaa teille kaikille, kokous päättyy. Alors on signe.